So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir fahren fort in No niin, hyvät kollegat, äh, jatkamme valiokuntamme kokousta. Me kuulemme Euroopan elintarviketurvallisuuskomitean äh, pääjohtajaa Catherine Cheslan Lanel. Hän on tervetullut tänne. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun te olette täällä Tänään meillä on erityinen tilanne. Te olette viimeisen viiden vuoden ajan johtaneet Parman virastoa ja teidän mandaattinne päättyy ensimmäinen kesäkuuta 2011 ja asetuksen 178 kautta 2002 mukaan johtokunta ehdokasluettelon perusteella, jota komissio on, jonka komissio on laatinut, julkaisee avoimen kilpailun ja tekee sitten eh, ehdotuksen, jonka parlamentti vielä sitten hyväksyy. Euroopan komissio 17. marraskuuta päätti, että Katrin scheslan Nellen mandaatti seuraavaksi viideksi vuodeksi, ensimmäinen heinäkuuta 2011, että sitä pidennetään. Ja komission jäsen Dalli 25. marraskuuta näin ehdotti valiokunnallemme kirjeessään. Eli tässä tausta tälle kuulemiselle, jonka me nyt toteutamme, ja kirje Eh, lähetämme sitten kirjeen tästä kuulemisesta komissiolla. Tämä kirja laaditaan tänään kello 15 koordinaattoreiden kokouksessa. Ja sitä päätetään sitten huomen aamuna. Me kaikki tiedämme, mikä menettelytapa kuulemisissa on, sama kuin komission jäsenten kuunteli, kuuleminen. Ja samoin toimimme nyt tänä aamuna. Ja te tiedätte, että minun on pakko seurata kelloa, niin, että kaikki toivon mukaan pitäytyvät säännöissä. Käynnistämme siis Cheslan eh, eh, Lanelin eh, alustuksella 10 minuuttia. Hän kertoo omista painopisteistään, ohjelmastaan, tavoitteistaan seuraaviksi viideksi vuodeksi. Sitten on koordinaattoreiden vuoro. Ja sen jälkeen kaksi kierrosta valiokunnan muita jäseniä. Ja sitten lopuksi vielä viisi minuuttia Rova Gisela Lanelille. Ja sitten tämä on tätä tällaista pingpongia. Yhden minuutin kyse, kysymys, kahden minuutin vastaus, puolen minuutin lisäkysymys ja sitten minuutti vastaukseen. Ja jotta pääsemme tässä sitten liikkeelle, aloitamme ja puheenvuoro Jesla Lanelille, jotta hän saa esitellä meille EFSAn seuraavan viiden vuoden ohjelman. Olkaa hyvä. Mr. Chair, honorable members of the European Parliament. Herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, olen aina eh, iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus puhua Euroopan parlamentin kanssa ja vaihtaa näkemyksiäni teidän kanssanne Euroopan eh, elintarviketurvallisuusviraston toimista. Vaikkakin meillä on lainsäädännön antava tieteellinen pohja, meidän täytyy kuitenkin pyrkiä laajentamaan keskusteluamme elintarvikeketjusta niin, että meidän neuvomme ovat kattavia ja tärkeitä myös riskinhallinnoille. Tämän vuotinen mielipiteiden vaihto parlamentin kanssa on ollut erittäin rakentavaa ja tämän päivän kuuleminen on myös tärkeää ajatellen minun mandaattini jatkamista, kuten te sanoitte, herra puheenjohtaja. Teidän tukenne on ollut erittäin tärkeää, kun on pyritty viemään eteenpäin EFSAn tärkeää työtä suojella Euroopan kansalaisia. Te hyvin selkeästi osoititte mielenkiintoinen EFSAn työhön kesäkuussa tänä vuonna, kun Envin valiokunnan valtuuskunta puheenjohtaja Joe Lainenin johdolla vieraili meidän luonamme Parmassa. Teidän Vierailuna oli hyvin rohkaisevaa EFSAn henkilökunnalle ja kaikille EFSAn toimille ympäri Euroopan. Ja minä kiitän teitä myös tuestanne vuoden 2011 budjetille, jota arvostamme kovasti. Vuonna 2010 me olemme laatineet kaksi riippumatonta tutkimusta mitataksemme EFSAn menestystä viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Ensimmäinen, jonka haluan tässä ottaa esiin, on eurobarometrikysely siitä, millä tavalla kuluttajat ovat ymmärtäneet elintarvikkeisiin liittyvät riskit. Ja tämä julkaistiin kaksi viikkoa sitten. Avaintulokset osoittavat, että Euroopan kuluttajat assosioivat elintarvikkeet ja ruoan makuun ja mielihyvään. Ja heistä tuntuu, että EUn elintarvikejärjestelmä suojelee heitä. Ja kun kysytään, mistä näitä, tätä informaatiota saadaan, niin siinä on ammattilaiset, perhe ja kuluttajajärjestöt. Ja monet pitävät erittäin turvallisena sitä informaatiota, mitä saadaan elintarvikevirastoista Euroopan ja kansallisella tasolla. eu kansalaiset uskovat siihen, että viranomaiset tekevät parhaansa varmistaakseen elintarvikkeiden turvallisuuden ja että tässä on tehty todella paljon edistystä vuoteen 2005 verrattuna. Toinen tutkimus, johon viittaan, toteutettiin aikaisemmin tänä vuonna ja siinä arvioidaan, millä tavalla EFSA on otettu vastaan ja arvioitu sidosryhmiensä joukossa. Ja tähän kuuluu Euroopan toimielimet, kansalliset riskinhallinnasta vastaavat tiedemiehet ja mediat. EFSA pidetään avoimena ja seurattavana järjestönä, joka tuottaa suuren määrän korkeatasoista informaatiota ja tukea päätöksenteolle. Sitä pidetään riippumattomana järjestönä, joka vahvistaa Euroopan laajuista asiantuntemusta ja se on myös tehnyt yhteistyötä kansallisten elintarviketurvallisuusvirastojen kanssa ja EFSA onkin arvostettu jäsen Euroopan ja kansainvälisen riskinarvioinnin yhteisössä. Ja EFSA pidetään tärkeänä, sen rooli on erittäin tärkeää, kun se koordinoi verkostoja esimerkiksi Euroopan asiantuntijoiden kesken ja pyrkii laajentamaan työtään kattavammaksi. Nämä eivät ole meidän omia sanojamme, vaan nimenomaan eri sidosryhmien ja kumppaneiden sanat. On myös huomioitu, että eh, Euroopan riskinhallintakapasiteetti on lisääntynyt. Kiitos myös eh, sen taloudellisen tuen, jota te olette meille antaneet. Vastaajat olivat hyvin selkeitä yhdessä asiassa, nimittäin se, että oli suuri eh, etu erottaa riskinarviointi ja tieteeseen perustuva lainsäädäntö. Ja vastaajat, nyt siteeraan, sanovat, että he eivät ikinä haluaisi palata takaisin EFSAa edeltävään tilanteeseen. No emme kuitenkaan saa olla omahyväisiä tässä yhteydessä sen vuoksi, että meillä on vielä monia aloja, joissa on tehtävä parannuksia. Tarvitsemme enemmän avoimuutta ja seurattavuutta tieteellisessä prosessissa ja tarvitsemme selkeämpää ja vähemmän teknistä kommunikointia. Ja nämä ovat asioita, joita tulemme viemään eteenpäin 2011 ja sen jälkeen. Joten kun katsotaan takaisinpäin EFSAn ensimmäistä kahdeksaa vuotta, uskoisin, että me voimme ihan vakuuttavasti sanoa, että yleisesti ottaen Euroopan elintarviketurvallisuusjärjestelmä on tuonut sen hyödyn, mikä oli tarkoituskin. Eurooppa on päässyt selkeästi eteenpäin keskeisissä terveyskysymyksissä liittyen elintarviketurvallisuuteen ketjuun, kuten salmonella, BSE ja erilaiset kemikaalijäämättä. Ja EFSAn neuvot ovat olleet tässä hyvänä tukena. Sen lisäksi EFSA on myös pyrkinyt sopeutumaan tarvittaviin muutoksiin ja riskinhallintaan. Ja sen vuoksi EFSAn ohjelma on selkeästi myös luonteeltaan muuttunut ja laajentunut. Määrällisesti voidaan sanoa, että meidän tuottavuutemme on kasvanut huomattavasti ja olemme pystyneet vastaamaan neuvon pyyntöihin. Jos vain annan hieman vertailulukua, niin 2007 me saimme 220 kysymystä komissiolta, kun taas 2009 tämä lukumäärä oli noussut jo 360 kysymykseen ja vuonna 2010 olemme saaneet 900 kysymystä tämän lisääntynyt määrä, eli siis yli 600 tänä vuonna, on johtanut siihen, että, me, että jotta me kykenisimme vastaamaan tähän tarpeeseen, olemme joutuneet parantamaan inhimillisiä, inhimillistä pääomaa, kiitos teidän tukenne. Ja sitten me olemme käyttäneet paremmalla tavalla tieteellistä asiantuntemusta ja kiitos myös kuuluu EFSAn sitoutuneelle ja pätevälle henkilökunnalle. Me, mitä tulee siihen, miten tilanne on vaihtunut vuoden 2002 jälkeen, me olemme ottaneet mukaan esimerkiksi arviot torjunta-aineista, elintarvikkeista, ravintolisista, pakkausmateriaaleista, terveysväittämistä. Kun perustamisen asetus hyväksyttiin, olisi ollut vaikea nähdä, että kahdeksan vuotta myöhemmin yli 70 prosenttia meidän tieteellisestä osuudestamme liittyisi nimenomaan tällaisiin lupiin ja että me käyttäisimme 40 prosenttia voimavaroistamme tähän työhön. Joten tästä näkökulmasta EFSAn työ on muuttumassa hyvin samankaltaiseksi kuin esimerkiksi Euroopan lääkeviraston EMAN työ tai kemikaaliviraston EKAN työ. Meidän työmme luonne on sisältänyt myös sen, että on tapahtunut sektoraalisia muutoksia lainsäädännössä ja sen vuoksi EFSA arvioi nyt jo muitakin asioita, ei ainoastaan riskejä ihmisille ja eläimille, vaan myös ylipäätään ympäristölle. Esimerkiksi riskin arviointeihin kuuluu GMO ja torjunta-aineet ja tämä on antanut EFSAlle hyvin tärkeän roolin, kun suojellaan kestävällä tavalla ympäristöä ja eurooppalaista elintarvikeketjua. Ja sen lisäksi me olemme myös arvioineet muita mahdollisia riskejä, kuten esimerkiksi liittyen torjunta-aineisiin ja terveysväittämiin. Ja meidän roolimme on erittäin tärkeä, kun arvioidaan sitä, millä tavalla kuluttajia ja ympäristöä suojellaan. Ja meidän täytyy myös keskittyä ja miettiä tärkeitä kysymyksiä, joita on esitettävä itsellemme. Ensimmäinen on se, millä tavalla me voimme jatkossakin hoitaa tärkeitä julkisia terveysriskejä, kuten kemikaali- ja biologiset jäämät. Ja samanaikaisesti meidän täytyy voida tukea myös Eurooppa 2020-strategiaa, jolla saadaan aikaan älykkäitä ja kestävää innovaatiota. Mä haluaisin kertoa teille, että miten hallitsimme tämän kaksoishaasteen ja uskon, että täytyy ryhtyä neljään toimeen. Ensinnäkin tämä Lautakuntajärjestelmä on tehokas. Täytyy kuitenkin varmistaa, että se on kestävä. Koska hakemusten määrä kasvaa, merkittävä määrä asiantuntijoiden ajasta menee rutiiniarviointeihin. Sen lisäksi nykyisen talousilmaston vaikutus tekee vaikeammaksi sen, että kansalliset asiantuntijat olisivat mukana meidän toimissamme. Sen vuoksi, jotta tästä saadaan houkutteleva johtaville tieteellisille asiantuntijoille, voidaan lautakuntien kestävyys varmista meidän täytyy uudistaa lautakuntien rooli. Sen vuoksi ehdotamme, että tulevaisuudessa keskitämme panostuksemme siihen, missä asiantuntijoilla on eniten vaikutusta. Käsitellään kom- kompleksisempia tieteellisiä asioita ja kehitetään riskiarviointien metodologiaa ja varmistetaan kuitenkin tieteellisen tuotoksen laatu. Toiseksi, tämän painotuksen muutoksen vuoksi EFSA mutta täytyy kasvattaa tieteellisen henkilökunnan määrää, joka vastaa hakemusten käsittelystä. Sovellamme tätä mallia jo torjunta-ainealalla yhteistyössä kansallisten riskiarviointielinten kanssa, ja se kovasti muistuttaa mallia, jota käytetään emassa. Kolmanneksi, jäsenvaltioiden panos on olennainen, kun otetaan huomioon EFSAn työ rasite. Kasvava synergia EFSAn ja kansallisten tieteellisten järjestöjen välillä heijastuu erityisesti näiden sopimusten arvossa, joita EFSA antaa vuosittain. Ja se, siinä on nousua miljoonasta vuonna 2007 8 miljoonaa 2010. Olemme keskustelleet Tallin ja neuvottelantaryhmän johtokunnan kanssa äskettäin reformista meidän täytyy edelleen kehittää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden kanssa olemme sopineet, että siinä keskitytään valittuun ryhmään keskuksia, niin kutsuttuja huippuosaamiskeskuksia. Ja siinä on sitten pitkän välin sitoumus näihin erityisaloihin. Tämä uusi lähestymistapa on molemminpuolinen, molemminpuolin hyödyllinen. Se auttaa EFSA antamaan paremman tunteen omistajuudesta ja saada vipuvaikutusta aikaan riskiresursseissa EU, kautta EU ja sitten tukea kansallista riskinarviointikapasiteettia esivaltiossa kuitenkin. Investointitaso, joka on 8 miljoonaa, sitä täytyy kasvattaa merkittävästi. Neljänneksi, riskeistä tiedottaminen on olennainen osa riskianalyysiprosessia. Se jaetaan riskien arviointiin ja riskipäälliköiden kesken on keskeistä, se on keskeistä siinä, kun rakennetaan luottamusta kuluttajien keskuudessa. Olemme lähteneet monisiin aloitteisiin, mutta uusi kommunikaatiostrategia 2013 sen kautta haluamme rakentaa tiedotusta periaatteille, jotka ovat vaikutus, tuottavuus ja tehokkuus. Ja erityisesti kehitämme temaattisemman lähestymistavan tiedotustoiminnassamme niin, että emme tiedota niin, että julkaisemme jokaisen tuotoksen, vaan tiedotamme aloitteellisesti avainasioista. I think we got the message. Kiitoksia. Kiitos. Come to the questions, otherwise... meni läpi. Ja täytyy siirtyä kysymyksiin muuten. Aikataulu menee palasiksi. Ensimmäisenä Pia Juuso EPPstä minuutti. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi ääneni laatua. Suuret kiitokset ähm, teille. Te puhuitte jäsenvaltiolle annetuista tieteellisistä lausunnoista. Tässä on kyseessä erittäin vastuullinen asia. Monet tutkimukset ei ole kuitenkaan teollisuudesta riippumattomia esimerkiksi siemeniin ei ole päässyt. Täällä on puhuttu GM-tuotteesta. Muistin poikani, kun hänen joukkueensa häviää, tuomarin vika on ollut kyseessä, mutta kun se voittaa, niin tuomari on ollut oikeassa. No, tämä se siitä, mutta minun mielestäni kyseessä ovat erittäin vakavat väitteet ja syytteet, mikäli niitä ei voida todistaa. Tiedekomitea ja tiedon lautakunnat toimivat EFSAssa. Haluaisin tietää, kuinka nämä tiedemiehet valitaan, jotka, to, jotka laativat näitä lausuntoja. Ovatko he todella tie, äh, teollisuudesta riippumattomia? Tietenkin teollisuudella on omat äh, asiantuntijoinsa ja EFSAlla pitäisi olla omansa. Minun, minun tämä syyte kyllä vaikutti kovasti. Vastauksen. Thank you very much. Um, since, as you say, we... Kiitos. Te sanoitte, että me joudumme luottamaan ulkopuolisiin asiantuntijaan antaessamme tieteellistä tukea ja apua, niin äh, EFSAn perustamisesta lähtien olemme pyrkineet rakentamaan tällaista riippumatonta asiantuntijajoukkoa. Me olemme vahvistaneet tätä politiikkaa vuonna 2007 aikana ja tämä perustuu kuudelle pilarilla. Ensimmäinen on asiantuntijoiden valinta. Me valitsemme asiantuntijamme tietyillä kriteereillä, jotka ovat avoimet, jonka avulla voimme varmistaa, että he ovat korkean tason ammattilaisia asiantuntijoita ja että he osaavat riskinhallintaa ja että heillä ei ole mitään eturistiriitoja EFSAn tai sen työryhmän kanssa, jossa he ovat jäseninä työskentelevät myös erilaisissa lautakunnissa ja työryhmissä ja sitä kautta meillä on tällaista kollektiivista asiantuntemusta. EFSAn neuvot eivät koskaan perustu yhden yksinäisen asiantuntijan näkemyksiin, vaan 21 henkilön asiantuntemuksen lautakunnassa. Ja huolehdimme siitä myös, että jokainen asiantuntija antaa, julkaisee omat etunsa vuosittain ja se julkaistaan meidän verkkosivuillamme. Ja heidän täytyy myös tehdä erityinen tällainen ilmoitus omista sitoumuksistaan. Ja tällaisen arvion perusteella sitten arvioidaan, voiko tämä asiantuntija osallistua tähän asiantuntijatyöhön ja hänet voidaan sen ulkopuolelle sulkea. Sen lisäksi olemme määritelleet politiikkaa, jossa jos asiantuntija ei kykene tällaista selvitystä antamaan omista sitoumuksistaan, niin hän ei voi osallistua työhön. Not. Okay, thank you. Dagmar Lisäkysymystä ei tullut. Dagmar Rotberg seuraavaksi. Now, there we are. Could, could we please have zero? <laughs> Thank you very much. <laughs> uh, in a tele, telegraphic style. Uh, Ms. Keslen-Lanel. Sähkötyyliin. Tieteellinen huippuosaaminen. Miten mielestäni voitte sitä parantaa, erityisesti lausuntoja, kun otetaan huomioon, kuten varovaisuusperiaate, joka on validi periaate Euroopan unionissa. Miten haluatte lisätä luottamusta EFSAan ja tiede yhteisön jäseniä näillä kaikilla toimilla. Näistä kaikista toimista on sitä ei ole niin paljon kuin haluaisimme. Ja sitten lopuksi kuvaa sitten rakennemuutosta, jota suunnittelette lautakuntajärjestelmän muuttamiseen. Teidän, minun mielestäni teidän täytyy rakennetta muuttaa. En ole varma vielä lautakuntajärjestelmästä, mutta eikö tapauksessa mitä sitten rakennemuutoksella, jos ette saa niin paljon rahaa ja henkilökuntaa kuin tarvitsisitte? Ja samaan aikaan kuitenkin pitäisi muuttaa asioita. Ja viimeinen asia muuten, lausuntojen monimutkaisuus. Että miten siinä yhteydessä voidaan ottaa huomioon sosiaaliset tarpeet. Three questions in one minute, so. Kolme kysymystä minuutissa, joten... You're right in saying that quality... Olette oikeassa, kun te sanotte, että laatu on välttämätöntä. Ei ole kysymys ainoastaan neuvosta, vaan siitä, että me haluamme antaa korkean tason äh, neuvoja ja sen vuoksi meillä on sekä ulkoista että sisäistä tarkistamista. Meillä on myös riskien arviointimetodologia, ei ainoastaan Euroopassa, vaan sen ulkopuolella myös, että saamme tietää parhaat mahdolliset eh, kehityskulut eh, riskien hallintamenettelyistä. Tämä liittyy myös eh, tiedon keräämiseen, jonka kautta me voimme parantaa laatua. Ja sitten vielä lopuksi me olemme käynnistäneet erittäin tärkeää työtä, jossa me olemme tutkineet sitä, millä tavalla me voimme huomioida epävarmuudet omassa työssämme ja ottaa sen huomioon niin, että me teemme selvän, lähemmäksi riskien hallintaan sen, mitkä ovat ongelmat esimerkiksi ennalta varautumisen periaatteen toimeenpanoon. Sen lisäksi meidän täytyy paremmin organigrammissamme myös heijastella sitä, että me prosessoimme noin 800 kysymystä vuosittain, joten tämän täytyy myös näkyä, se on tärkeää. Mutta ei ole kysymys ainoastaan organisoitumisesta. Me teemme myös työtä ulkoisten konsulttien kanssa, jotta voimme parantaa työmme tehokkuutta. Ja mitä tulee sosiaalisiin tarpeisiin, olette oikeassa, meidän täytyy tuoda hyvin laajaa tieteellistä osaamista ja neuvoa ja tähän liittyy nimenomaan kansanterveys, turvallisuus, eläinten, ihmisten ja kasvien terveys. Joskus pyydetään myös tällaisia ympäristöriskin arviointeja ja joskus pyydetään myös tutkimaan sitä, miten hyödyllistä tämä on kansanterveyskysymysten kannalta. Joten uskoakseni meidän neuvomme on hyvin kattavaa, mutta me toimimme vain äh, tämän äh, oman sääntöpuitteistomme parissa. Lisäkysymys. Ei tässä ollut kyse oikeastaan efsa neuvojen laajentamisesta, koska asiantuntijoiden äh, perspektiivien laajentamisesta, koska ovat aika kapeanäköisiä, eivätkä ymmärrä tätä monimutkaisuutta. Tai me emme ymmärrä tätä monimutkaisuutta vastauksessa. Miten voisitte teitä kouluttaa, kun teidän kanssa täytyy tehdä työtä, miten myöskin sitten teette rakennemuutokset EFSassa ilman, jos ette saa se merkittävästi enemmän rahaa tai henkilökuntaa? Um, well, I think um, um, we have already made... Me olemme jo ponnistelleet kovasti parantaaksemme avoimuutta ja seurattavuutta näissä tieteellisissä prosesseissa. Uskon, että me voimme kuitenkin toimia paremminkin, varsinkin muutaman vuoden sisällä koska luottamus ei välttämättä aina ole optimaalista. Ajatellen tässä esimerkiksi GMO-tuotteita. Tässä voisimme olla tehokkaampia, enemmän avoimuutta ja seurattavuutta ja epävarmuuksien parempaa käsittelyä. On toki tärkeää todeta, että EFSAn työ on rajattu tähän tieteelliseen työhön, emmekä me voi mennä sen ulkopuolelle, koska silloin me vaarantaisimme tämän tietyn eron riskin arvioinnin ja, ja, ja määrittelyn kesken. Thank you, Corinne Lepage. Kiitoksia, sitten Corinne Lepage. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseeni, kysymykseni pääjohtajalle on samoilla linjoilla kuin kollega Ajuusonkin kysymys. Sanoitte, että olette ponnistellut paljon tässä asiassa. Kaikki kunnia siitä, mutta kysymykseni koskee sitä, aiotteko toisella toisella kaudella saattaa teottopuheiden tasolle? Teettekö lopun siitä, että tietyt Life Science-instituutin asiantuntijat, joilla on merkittävää vastuuta EFSAn sisällä ja erityisesti GM-lautakunnassa jatkaisivat toimintansa ajatellen tässä Kuipperiä ja herra Kletteriä. Katsotaan, että Ilsin ehdotukset ovat hyvin pitkälti mukana suuntaviivoissa. Ettekö usko, että nyt pitäisi uudistaa kokonaan GMO-lautakuntanne ja siirtyä konsensusperiaatteesta eteenpäin? Se ei siinä ole juurikaan mieltä. Tarvitaan vastavuoroisia lausuntoja, joissa myös vähemmistöosa, vähemmistökannoilla on merkitys. Um, Kuten sanoin, lautakuntien asiantuntijajäsenten intressi, intressi tarkastetaan hyvin avoimen kriteerien mukaan, jotka ovat kaikille saatavissa. On tärkeää tunnustaa, että kun EFSA tekee työtä, otamme aina huomioon kaikki tieteelliset ja kaikki hyvät relevantit tieteelliset tiedot. Sitä voi tulla kirjallisuudesta, sitä voi tulla näistä asiakirjoista, joita tulee hakemusten mukana. Niitä tulee myös tällaisten toimilajärjestöjen panoksista. Katsomme sitten, että onko se relevanttia ja hyvää tiedettä. Täytyy varmistaa, että kun puhutaan EFSAn riippumattomuudesta, niin harkitsemme myös sitä, että emme ylenkatso sitä faktaa, että meidän täytyy välittää hyvää tiedettä. Ei pelkästään se, että neuvomme ovat riippumattomia, vaan että, että sen tunnustaa, tunnustaa tiedeyhteisö, riskiarviointiyhteisö Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. että he uskovat, että riskiarviointi on ollut parasta ja tämän varaan haluamme rakentaa. Ja mitä harkitsisin vielä sen lisäksi, mitä sanoit Revalle että se tärkeys, että on avointa keskustelua, mukaan lukien asiantuntijat, joilla on erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi työryhmätasolla haluaisimme välittää yhä enemmän sitä mahdollisuutta, että voisi kutsua asiantuntijoita, jotta vastaan intressikonflikti, jotka tulisivat kansalaisjärjestöistä tai äh, toimialajärjestöistä, jos heillä kuitenkin on tieteellistä näkemystä, että he jakavat sen. Ja sitten kun on ristiriita tai keskustelu tieteellisestä asiasta yhteisessä yhteiskunnassa, niin että se tulee mukaan tähän keskusteluun keskustelun asiantuntijoiden, tieteellisten asiantuntijoiden kanssa. Pardonnez-moi, euh, madame euh, la directrice, mais vous n'avez pas... Pyydän anteeksi, mutta että kasvan, vastanneet tähän hyvin täsvä, täsmälliseen kysymykseen koskien Ilsiä, ja Kuiperon eh, GMO lautakunnan jäsen. Siinä on suurta vastuuta ja haluaisin tähän täsmälliseen kysymyksen vastauksen. Kiitoksia. Eh, niin, jos olen oikeassa, nyt niin nämä toimet, joihin te viittaatte, liittyvät näihin kehityskulkuihin muutama vuosi sitten. Kysymys on siis asiakirjasta kohtaa, joka liittyy riskin arviointimetodologiaan ähm, geenimuunnelluissa organismeissa. Tämä on ollut äh, tutkimuksen kohteena ja tutkimuspääosasto on tätä rahoittanut, eli siis julkisesti rahoitettu projekti. Herra Kerper, kuten monet muut asiantuntijat ovat olleet tässä mukana. Me pidämme tätä toimena, joka saattaa olla hyvin hyödyllinen lautakunnalle ja sen työlle. Eikä EFSAn tiedelautakunta ole vain tätä asiakirjaa siunannut, vaan tässä on ollut niin paljon muitakin osallistujia, joissa on otettu huomioon lautakunnan näkemykset, kun on kehitelty näitä toimia. Merci beaucoup. Bart Stas, the next one. Bart Stas seuraavana. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa Pilara Juuson ja Korin Lepashin kysymyksiä. Te itse omassa alustuspuheenvuorossanne puhuitte eurobarometritutkimuksesta ja painotitte sitä, että pidätte riippumattomuutta erittäin tärkeänä. Minusta on myös erittäin tärkeää, että EFSAn johtaja todellakin huolehtii siitä, että ei ole mitään eturistiriitoja teollisuuden kanssa. Mutta nyt sitten kun täällä on kysytty siitä, että ovatko teidän asiantuntijanne riippumattomia, niin te puhuitte näistä kuudesta suuntaviivasta vuodelta 2007. Teoria on ihan hienoa, mutta mikä on käytäntö? Kuinka monta kertaa on käynyt niin, että tieteelliseltä asiantuntijalta on tätä kysytty, tai että hän on itse ilmoittanut, että tässä asiassa en voi toimia, koska minulla on tiettyjä suhteita teollisuuteen, joka on ristiriidassa sen työn kanssa, jota tekisin EFSAlle. Eli kuinka tämä käytännössä toimii, mikä on teoriaa ja mikä on todellisuutta. So, um, as I said, we have clear... Kuten sanoin, olemme tarkasti määritelleet eturistiriita-asiassa menettelyt ja säännöt. Se, mitä kutsumme etu, eduksi ja eturistiriitaksi. Ja se on sitä politiikkaa, johon pyrimme. Ja pyrimme sitä toimeenpanemaan asianmukaisella tavalla päivittäisessä työssämme. Jos verrataan muihin organisaatioihin, sekä Euroopassa että sen ulkopuolella, niin en usko. Tai siis on sitä miltä, että meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että, että tämä on hyvin hienostunutta ja laajalaista politiikkaa. Sitten täytyy valita kriteerit, jotta voi päättää, että onko eturistiriitakylisessä vai ei. Ja siitä voidaan käydä keskustelua, että olen samaa mieltä. Ja olen valmis sitä käymään teidän kanssani myös. Se, mitä voin sanoa myös lisäksi, on, että nyt kun on toteutettu politiikkaa kolme vuotta ja kun on keskusteltu valtuuskunnan kanssa, joka kävi tästä valiokunnasta vierailulla Parmassa, olemme käsitelleet asioita, kuten esimerkiksi puheenjohtajat, varapuheenjohtajat tiedelautakunnissa ovat enemmän vastuussa kuin muut. He ovat näkyvämpiä ja niin siinä voitaisiin olla tiukempia vaatimuksissa kehitämme uusia välineitä, jotka voisivat olla tehokkaampia, kun yritetään välttää mahdollisia eturistiriitoja näissä erityisissä rooleissa. Ja joihinkin toimiin onkin jo ryhdytty, joita toteutetaan niin sitten, kun ensi vuonna uudistetaan lautakunnat ja sitä seuraavana vuonna. Kiitos. Eh, Kiitokset vastauksestani, mutta konkreettinen kysymykseni oli, onko viimeisen kolmen vuoden aikana tai teidän johtajuutenne aikana kertaakaan tapahtunut, että ulkoinen asiantuntija ei ole saanut tiettyä tehtävää sen vuoksi, että tämän skriinauksen perusteella on käynyt selväksi, että hänellä on eturistiriitoja Onko käynyt, että asiantuntijat itse ovat sanoneet, että en nyt osallistu tähän tutkimukseen sen vuoksi, että minulla on tiettyjä intressejä tämän teollisuuden kanssa. Onko näin käynyt todellisuudessa? Yes, indeed. Every... Kyllä todellakin joka viikko meillä on asiantuntijoita, jotka jäävätään meidän erityistoimistamme. Joko he eivät voi olla esittelijä tai, tai puheenjohtaja joka viikko, eli aika yleistä, jotta voidaan varmistaa työmme riippumattomuus. Ei ole mitään sellaista poikkeuksellista. Oli jopa tilanne, jos valitettavasti tuli esille, että asiantuntija oli välttänyt jäävät jäävämästä itseään ja myöhemmin me pidimme sitä eturistiriitana ja varsin tilanteessa. Ja, ja tässä lähdettiin erottamisprosessiin. Olemme tarkistaneet myöskin tieteellisen tuotoksen varmistaaksemme, että tämän asiantuntijan vaikutus ei ole ollut sellainen, jota olisi voinut pitää sellaisena, että se oli kompromittoinut Eh, neuvojemme puolueettomuuden. Jill Thank you. Um, I had a, a question. Kiitos. Eh, minulla on kysymys kloonauksesta. Ja erityisesti siitä, miten te käsittelette elintarvikestandardeja jäsenvaltioissa ja otatteko te sieltä suunnasta vastaan neuvoja? Te kävitte Isossa Britanniassa perjantaina tai me, meille kerrottiin Isossa Britanniassa perjantaina, että kloonattua lihaa olisi turvallista syödä ja tämä tulee EFSAsta. Eli siis teidän ö, äh, oma näkemyksenne on siis se, teidän viraston, että tässä ei ole mitään eroa tässä lihassa, mutta ei tämä nyt niin lopullista ole eikä tämä anna kuluttajille mitään lopullista neuvoa siltä osin. Joten ensimmäinen kysymykseni on, miten te suhtaudutte eh, tai toimitte jäsenvaltioiden kanssa näissä asioissa ja millä tavalla te otatte huomioon niiden päätökset omassa päätöksenteoksessanne? Ja miten te suhtaudutte parlamentin toiveeseen saada erillistä lainsäädäntöä kloonatuista eläimistä? Thank you. Um, so if we take the example of clone... Kiitos. Jos otetaan kloonausesimerkki, on monia tapoja. Käytämme monia tapoja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ensinnäkin, kun komissio pyysi meitä antamaan tästä tieteellistä neuvoa niin yhteispisteitä, yhteispisteillä antaneet jäsenvaltiossa tehtävä saamaan tarvittavat tiedot ja asiantuntijuus ja yksilöidä työryhmä tästä tietystä asiasta. Se on ollut olennaista, koska tiedätte, että ei ole niin kovin paljon dataa ja tietoa tähän kriittiseen asiaan. On tärkeää sanoa, että lausunto, jonka elintarvikevirasto on antanut, niin niin siitä on mainittu, että siinä ei ole ristiriitaa sen kanssa, mitä me olemme sanoneet, mikä on se, että turvallisuudessa emme voi nähdä eroa kloonatun tai maito, maidossa ja lihassa, jotka tulevat äh, kloonatusta elämistä tai jälkeläisistä ja muista. Kuitenkin mainitsimme sen varauksen eläinterveydestä, eläinten hyvinvoinnista, mikä on tietysti tärkeää tässä osassa toimivaltuuttamme. Tämä ei ole mikään lopullinen lausunto. On monia epävarmuuksia tällä alueella, joten edelleen seuraamme asiaa hyvin läheisesti. Olemme päivittäneet tiedellistä lausuntoamme äskettäin ja odotamme myös tuloksia jäsenvaltiossa tärkeistä tutkimuksista myöskin yhteisötasolla, jotta voimme vähentää näitä epävarmuustekijöitä ja tiedon puutetta tällä alalla. Tietysti en voi kommentoida lainsäädäntöä, koska se ei mielestäni ole osa toimivaltuuttamme. Ei meiltä odoteta kommentointia siitä, että pitääkö olla lainsäädäntöä kloonauksesta vai ei. Kiitos, että nimenomaan äh, kuvasitte tilannetta, jota tässä yritin saada äh, myös esille. Tässä on kysymys myös äh, tietystä kulttuurista taustasta. Tieteellinen data on se sama ja että hallitus sanoisi, että selvä keskustelu loppuu, liha on turvallista, mutta te sanotte, että te kuitenkin jatkatte tätä valvomista ja ehkä ei koskaan saada edes lopullista vastausta. Ja minun mielestäni ei tässä voi jatkaa vain sitä kyllä ei, vaan teidän on jossain vaiheessa pakko antaa lopullinen vastaus kuluttajille. Yes, I I think we give an answer, uh... Mielestäni annamme vastauksen, mutta sanomme, että tämä on asioiden tila ja täytyy jatkaa asioiden seuraamista. Se ei päde pelkästään kloonaamiseen kaikkeen tieteellisen neuvonantomme. Koskaan ei voi sanoa, että tämä on lopullisesti turv- turvallista eikä ole ongelmaa ole. Jos haluamme, että meitä pidetään vakavasti otettavana järjestönä, niin meidän täytyy sanoa, että tiede kehittyy joka päivä. Ja mikä on totta tänään saattaa olla väärin huomenna, joten täytyy olla myös vaatimattomia. Ei ole aina helppoa tiedottaa tuloksistamme. Äh, kiitos, kiitos, että olette tulleet tänne. Te olette ainoa ehdokas ja minulla onkin kysymys tähän ehdokasasetteluun. Miten on mahdollista, että te olette ainoa ehdokas? Onko se mahdollista, että nykyiset hankalat tilanne EFSassa, henkilökunta, suuri työtaakka, mutta myös se, että äh, rahoitusta on hyvin vähän ja jossa te mietitte, minkälaisia järjestelmiä voitaisiin ottaa käyttöön niin, että saataisiin tarpeeksi äh, taloudellista tukea. Voisiko tämä kaikki ehkä mahdollisesti vaikuttanut siihen, että ei ollut kuin yksi hakija? Um, thank you for the question. I think, um, the... Kiitoksia kysymyksestä. Mielestäni kolmestilaisuus on osa prosessia, joka on perustamisasetuksessa täysin kuvat, jossa sanotaan, että toiminnanjohtaja voi pyytää toimikauden seuristamista vain kerran. Sen vuoksi on vain yksi ehdokas, joka olen minä tällä hetkellä. Muuten komissio olisi aloittanut kilpailun, avoimen kilpailun. Eli tämä on nyt vain osa tätä proseduuria. Haluaisin sanoa, että todellakin on tärkeää tunnistaa, että työmäärä kasvaa, mutta en siltä sanoisi, että tilanne on vaikea. Olemme kovin ylpeitä siitä, että meillä on näin tärkeä työmäärä, koska uskomme sen heijastavan sitä merkitystä, joka riskihallinnalla on. Mutta aina täytyy kuitenkin varmistaa, että EFSA jatkaa sitä, että sillä on kyky antaa sitä, mitä kutsun tietoa kemiallisista, biologisista tartunnoista, ruokavalioon liittyvistä asioista tietoa, emmekä siirrä kaikki resurssimme hakemuksiin. Kaikki, se tieto on tietysti myös tärkeää, mutta täytyy muistuttaa siitä, että olemassaolon oikeutus EFSAlle liittyy BSE, zoonooseihin, tartuntatauteihin ja myöskin enemmän väärän ruokavalio ravintoaineet. Eli on tärkeää varmistaa se, että EFSA pystyy tarjoamaan tukea kestävälle innovoinnille, niin se siitä huolimatta ottaa kantaa elintarvikkeisiin liittyviin kansanterveydellisiin riskeihin. Ja, ik stelde u ook een vraag over het feit dat... Niin, esitin kysymyksen myös siitä, että EFSA joutuu nyt miettimään rahoitusta ja käyttämään erilaisia järjestelmiä, tällaisia maksujärjestelmiä. Mitä mieltä te olette tästä ja millä tavalla tällaisen maksujärjestelmän kautta työskentely voi kuitenkin taata riippumattomuuden? Well, here I would say, um... Tässä sanoisin, että on tärkeää uskoakseni, että jos meillä on sama visio EFSAsta, että pystymme saamaan lisävaroja vision tukemiseksi. Olet myös tietoinen tästä vaikeasta budjetti- ja taloustilanteesta tällä hetkellä, joten en pyytäisi budjettivaroja, maksuja, mutta se mitä sanoisin, että on tärkeää, että saamme lisävaroja niin, että voimme antaa tarvittavaa tukea teille ja suojella kuluttajia. Jos häneltäpä saa resurssit ja määrärahat on ottaa maksut käyttöön EFSAlle, niin haluaisin muistuttaa, että siellä järjestelmä, joka olisi uusi Euroopassa, on muitakin neuvovirastoja, joilla on maksut, kuten lääkevirasto esimerkiksi tai kemikaalivirasto. Ja järjestelmä voidaan järjestää sellaisella tavalla, että ei kompromettoida riippumattomuutta neuvonnassa kun otetaan maksut käyttöön toimialalle. Ja, Dankeschön von der EF. Kiitoksia. EFDstä ennen ketään. Sitten toinen kysymyskierros, Renate Soma. Vielen Dank, schön, dass Sie hier sind. Kiitos, hienoa, että olette täällä. Minulla on terveysväittämiin kysymys. EFSalla on arvioitana yli 40 000 terveysväittämää ja ne te olette keskittäneet noin neljään tuhanteen ja te olette miettineet, että te tämän askeleittain julkaisi sitten vaikka nyt olen kuullut, että tämä kokonaisluettelo terveysväittämistä äänest- ää, esitetään yhdellä kerralla ihan kilpailunäkökulmista. Tämähän on yrityksille tärkeää. Toinen liittyy näihin maksuihin että te otatte maksun näistä arvioistanne ja olettaisin, että se tulee olemaan terveysväittämien kohdalla myös niin. Tuleeko EFSA huomioimaan tässä PK-yritysten edut, jotka jo nyt ovat taloudellisesti hyvin kuormitettuja liittyen näihin maksuihin? Tuleeko olemaan niin, että nämä maksut tulevat olemaan siedettävät myös PK-yrityksille? Thank you. You're right in saying that, uh, Kiitoksia olette oikeassa, kun sanotte, että on saatu aika suuri määrä terveysväittämiä. 4600 2008, jotka täytyy arvioida. Olemme jo antaneet kolme vastausryhmää ja ennakoimme, että saamme työnpäätöksen ensi kesäkuun loppuun mennessä. Sitten komissio voi tehdä ehdotuksen, joka perustuu tieteellisen neuvontaamme. Mutta haluamme, antamme näitä lausuntoja ryhmittäin. Olet oikeassa, kun sanotte, että ei 13.1 artiklan perusteella näitä tulee pelkästään vaan hakemusmenettelyn kautta. On tullut tänä vuonna 400 hakemusta 13.5-13.2 artiklan kautta, joten tämä työmäärä on hyvin tär- merkittävässä asemassa. Tämä saattaisi olla kandidaatti myös maksuille. Ja mitä sitten sanotaan näissä järjestelmässä? Uskon, että se on osa vaikutusten arviointia, jonka komissio aikoo tehdä. E, maksujärjestelmän toteutettavuudesta EFSAlle. Ja, meine äh, weitere Frage ist in dem kysymyksiin liittyen tähän arviointityöhön. Muistaakseni henkilökunta on äh, hyvin tiukoilla ja äh, vaikka nämä 40 000 saadaan hoitettua, niitä tulee vuosittain lisää. Miten, äh, luuletteko tätä henkilökuntaa tullaan tämän jälkeen vähentämään vai pidetäänkö se ennallaan tulevia tehtäviä ajatellen? When I joined the organization, many people... Kun liityin tähän organisaatioon, monet sanottivat minulle, että en ollut onnekas, koska 2007 ja 2008 ovat ne kaksi vuotta, jolloin olisi tällainen piikki työmäärässä. Kasvu on ollut joka vuosi, joten en usko, että kun on saatu päätökseen työ 13.1 artiklan luettelosta, että se olisi työssä, vaan että tietysti väitteestä, koska työ jatkuu, koska uusia hakemuksia tulee. Tiedämme myös, että artikla 13.1 äh, jotkut ihmiset ja yritykset haluavat palata siihen ja esittää uudelleen nämä väitteet, joista olemme antaneet negatiivisen lausunnon. Ja sitten sekunnin pohjalla uskon, että ruokavalioon liittyvä riski on aika merkittävällä sijalla esityslistalla eurooppalaisessa kansanterveyspolitiikassa. Ja sen vuoksi on tärkeää, että säilytämme kykymme antaa tieteellisiä lausuntoja riski hallintaihmisten päätöksen tueksi. Kiitos Arsinis. Kiitos Arsinis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua Ai, näistä lisäaineista, jota on arvioitu kovasti tieteellisessä yhteisössä. On raportteja, jotka sanovat, että GMO ovat että ne olisivat samalla tasolla kuin ei geneettisesti muunnellut organismit, mutta että kuitenkin niillä on, on erilaiset pitoisuudet, esimerkiksi aminohappoja, vitamiineja ja niin edelleen. Mitä te aiotte tehdä tälle asialle? tuletteko te, mitä te tulette tekemään tälle periaatteelle? You're right in saying that the, uh, um... Olette oikeassa, kun sanotte, että erityinen riskiarviointimetodologia on kehitetty GMOille, jotta voidaan niiden erityispiirteitä käsitellä. Erityisesti se, että niitä ei voi arvioida kasvina, kuten arvioitaisiin yksittäistä kemikaalia. Ja tässä sitten käytetään vertailua, verrataan GMO-kasvia sen tavanomaiseen vastineeseen. Olemme tietoisia siitä, että jotkut ihmiset äh, kyseenalaistavat tämän metodologian, vaikka se on hyväksytty maailmanlaajuisesti. Ja sitten tulee esille se, että on tärkeää, että olemme avoimia tällä näille kommenteille ja kritiikille, että tieteellistä keskustelua käydään niiden kanssa, jotka kyseenalaistavat metodologian. Se, mitä haluaisimme tehdä 2011 vuonna, on, että kun viemme loppuun tämän suuntaviva dokumentin ruoasta ja rehusta, jossa kuvaamme tätä metodologiaa, muuta erityisesti osa, joka on tälle vertailulle omistettu. Haluaisimme järjestää maaliskuussa tieteellisen workshopin, johon kutsumme asiantuntijoita jäsenvaltioista, kansallisjärjestöistä ja toimialalta, jotta saamme käytyä tieteellistä keskustelua näistä, tästä vertailusta. Ja haluaisimme, että keskustelu olisi avointa niin, että keskustelu, jota yhteiskunnassa käydään asiasta, että sitä myöskin käytettäisiin mahdollisuutena asiantuntijakeskustelussa asiantuntijoiden kanssa, jotka tulevat eri taustoista, ja sitten mielelläni kerron teille tästä aiheesta myöhemmin ja näistä keskusteluista. Mrs. Pilar, users question. Ottaen huomioon eh, henkilökuntatilanteen EFSassa, niin voitteko te taata, että ette hyväksy aikana mitään päätöksiä? I mean personally, <laughs> no, I don't in... Mitä vastuutehtäviä tällä alalla, tämän jälkeen? Your question. Uh... En aja mennä GMO-yrityksiä, josta tämä kysymys oli. On tärkeää muistaa, että EFSassa meitä kaikkia koskee henkilöstösäännöt, kuten kaikkia EU-komission muiden eu toimijoiden virkamiehiä täytyy ilmoittaa kahden vuoden kuluessa ja kahden vuoden aikana työn loppumisen jälkeen, että mihin menemme ja sitten tutkitaan, onko eturistiriita. Mutta henkilökohtaisesti en usko, että menen gmo -yhtiön. Eivät he varmaan olisikaan minun kompetenssistani erityisen kiinnostuneita. Ja, ähm, François... Hyvä kuulla. François Crostet. Sorry. Alors, euh, on a beaucoup parlé de... Kiitoksia. Täällä on puhuttu paljon työmäärän kasvamisesta, eturistiriita ja voimusongelmista. Eikö sitten pitäisi toimia niin, että eh, siirryttäisiin ulkoisesta asiantuntijasta sisäisiin. Tämä ei ole tietenkään ajankohtainen asia, koska se tarkoittaisi budjetin nostamista ja tiedämme, että terveys ei ole EU-budjetissa prioriteettina. Siitä tulisi todella lisää kustannuksia. Onko teillä nyt todellisia inhimillisten resurssien ja muiden resurssien arviointia tältä alalta. Sitten kuten kollegani kysyi täällä koskien elintarvikkeiden liikennettä, siitä puhuttiin ensimmäisessä eurooppalaisessa seminaarissa viime lokakuussa. On paljon kaupan elintarvikkeita, jotka eivät ole elintarvikkeiksi kelpaavia pitäisikö EFSAlla olla offensiivinen strategia niin, että se voisi auttaa poliisi- ja terveysviranomaisia jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin torjua tällaista järjestäytynyttä laitonta kauppaa vastaan? Thank you. On the first question, uh, I think... Kiitos. Ensimmäinen kysymyksenne vastaus on ihan totta meidän tulee parantaa meidän sisäistä tieteellistä kapasiteettiamme, mikä merkitsee sitä, että tarvitsemme, meidän pitäisi rekrytoida enemmän tiedehenkilökuntaa. Meillä on hankala budjettitilanne, tiedän sen, mutta olen tietoinen myös siitä, että elintarvike, turvallisuus on hyvin korkealla kuluttajien ja meppien esityslistalla, joten meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi rahoitusta niin, että voimme tukea kansanterveyttä tällä erityisellä alalla. Jos me todellakin haluamme vastata näihin haasteisiin liittyen näihin hakemuksiin, niin voi olla, että meidän täytyisi kaksinkertaista henkilökunnan määrä, joka nyt jo toimii näissä toimissa EFSassa, eli noin 120-150. Minä tiedän, että se kuulostaa todella paljolta, mutta jos me vertaamme itseämme muihin EUn virastoihin, jotka käsittelevät tuhansia hakemuksia, erityisesti lääkevirasto, niin on hyvin tärkeää myös sanoa, että tämä ei ole silloin massiivista verrattuna esimerkiksi lääkevirastoon. Ja mitä tulee elintarvikesektoriin, niin se on Euroopan taloudellisesti tärkein sektori ja ruoka on tärkeää myös meidän terveydellemme. Ja uskoakseni seuraavan viiden vuoden aikana meidän on kasvatettava EFSAn budjettia noin 50 miljoonalla eh, eurolla, mikä ei ole valtava määrä, jos me eh, vertaamme sitä, miten paljon eh, työtä me teemme ja jos katsotaan, miten tärkeätä elintarvikkeet ja ruoka meille on ja miten tärkeä koko tämä sektori on myös innovaatioiden kannalta. Ja mitä tulee sitten kuljetukseen, Tämä on ehkäpä enemmän riskinhallintakysymys äh, viranomaisille, valvontaviranomaisille. Mikäli meiltä pyydetään, me voisimme ehkäpä antaa jonkin verran tukea äh, identifioimalla tiettyjä mahdollisia kasvavia riskejä. Ja meillä on hyvin pieni tällainen tiimi, joka keskittyy liittyy myös tällaisiin ei-säädeltyihin tuotteisiin niin, että voisimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa identifioida, mikä on mahdollinen tuleva riski Euroopan unionille, koska me olemme kuitenkin tärkeä kauppakumppani monille maailman maille. Sur la, sur la première question, m'avez dit... Ensimmäisestä kysymyksestä sanoitte, että toivoisitte budjetin lisäämistä 50 miljoonalla eurolla niin, että voitaisiin työtä tehdä hyvissä olosuhteissa. Jos teille ei myönnetä tätä lisää rahaa, valitettavasti tiedämme, että budjetti on hyvin kirjaa. Voidaan ajatella, että ehkä tulevina vuosina se voisi olla mahdollista, mutta nyt se on vaikea. Uskotteko, että voitte asianmukaisesti hoitaa tehtävänne? I think if it doesn't happen, and it, it's a... No, on tietenkin vaikea vastata tähän kysymykseen. Lähtökohta oli hyvin pessimistinen. Mutta uskon, että jos näin kävisi, meidän täytyy silloin tarkastella, mikä meidän mielestämme on prioriteetti. Joko me sanomme, että kaikkein tärkeintä on ää, ajoissa huolehtia näistä hakemuksista ilman, että lähdemme sen kummempaan vuoropuheluun hakijoiden kanssa. Ja sitten me jakaisimme näitä resursseja, sonosi, set jäämät, elintarvikeruot, näiltä otettaisiin voimavaroja pois ja siirrettäisiin hakemuksiin, koska se on tärkeää kuitenkin huolehtia kansanterveydestä. Tai sitten me sanomme, ei, meidän tulee ylläpitää meidän, meidän kykyämme toimia näillä kaikilla alueilla, koska se on kaikkein tärkeintä kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden puolesta. Ja silloin meidän silloin me emme kykenisi ajoissa käsittelemään näitä hakemuksia. Ja se myös se heikentäisi yhteistyötä näiden hakijoiden kanssa. Esther Esther de Lange. Uh, Mr. Chairman, uh, we've heard a... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä keskustelussa on paljon kuultu siitä, että tarvitaan enemmän henkilökuntaa ja määrärahaa. Ja täytyy sanoa, että en ole kovin vaikuttunut tästä pelon lietsonnasta jota tässä kohtaamme, jos meille kerrotaan, että jos ei saada tätä henkilökuntaa ja määrärahaa, emme voi tehdä työtä, me emmekä voi suojella kuluttajia Euroopassa. Se, mitä puuttuu, on keskeinen kysymys, että miten voidaan tehdä EFSAsta tehokkaampi, niin että parannetaan menettelytapoja, mikä ei välttämättä vaadi niin paljon enemmän rahaa. Esimerkiksi tiedottamisen alalla, sen parantamisessa, terveysväitteessä proseduurit ovat kalliita ja pitkiä, erityisesti pk-yrityksille. Ja lopussa saa vastauksen kyllä tai ei. Olisi ollut niin paljon helpompi tarttua puhelimeen ja sanoa, että teidän hakemuksenne on 95 prosenttisesti ok, mutta tätä tietoa nyt puuttuu. Voitteko antaa sen tiedon? Sen sijaan, että sanotaan kyllä tai ei, ja jos se on ei, niin sitten näiden ihmisten täytyy käydä koko kallis menettely läpi uudestaan ja tuhlata aikaa. Ja niin miten parannatte tätä? So it's important to say that uh, we are not... On tärkeää todeta, että me emme vastaa kyllä tai ei, ja että me olemme tekemisissä näiden hakijoiden kanssa, mutta toki tämä uh, on rajallista sen vuoksi, että hakemuksia ja terveysväittämiä on niin paljon – joten tämän vuoropuhelun laatuun vaikuttaa kyllä myös meidän resurssimme. Samanaikaisesti on tärkeää sanoa, että emme me ainoastaan pyydä teidän tukeanne ilman, että me itse toimisimme myös. Me olemme käynnistäneet tärkeän projektin ulkoisen konsultin avulla, jonka kautta me aiomme parantaa meidän tehokkuutamme ja valtavirtaistamalla meidän työtämme ja, ja menettelytapojamme niin, että olemme tehokkaampia koko ajan. Ja sitä kautta pyrimme käyttämään resurssejamme parhaalla mahdollisella tasa, taholla, tavalla. En minä tässä mitään pelkoa halua kylvää. Haluan vain sanoa, että me, meitä ei tueta samalla tavalla kuin muita virastoja EU:ssa. Ja kuitenkin me käsittelemme saman määrän hakemuksia. 800 hakemusta vuositasolla. Minusta on tärkeää huomioida myös tämä. Ja sitten voimme päättää, millä tavalla allokoimme resurssimme ja mitkä ovat meidän mielestämme prioriteetit. Mutta EFSA on aina teidän palveluksessanne ja toimitamme mitä ikinä haluatte. Mutta on tärkeää, että tämä keskustelu on avointa, jossa me voimme sanoa, että me haluamme tehdä enemmän ja paremmin, varsinkin hakijoiden suhteen. Mutta tämä vaikuttaa, resurssit vaikuttavat tähän. It's turning out to be a chicken and egg discussion, I'm afraid. Tästä tulee vissiin munakana keskustelu. Haluan kysyä uudestaan. Kun otetaan huomioon se, että teillä on näin paljon hakemuksia, otetaan huomioon se, että budjetti on vaikea kasvattaa nykyaikana, te tunnette omat proseduurinne parhaiten. Missä aiotte tehdä parannuksia menettelytavoissa? Missä tarkalleen? Ja oletteko itse asiassa halukas tekemään niin? Yes, we are willing to do so. We... Toki. Kyllä. Olemme jo ponnistelleet kovasti 2011. Pyrimme paremmin toimimaan organisaatiossamme ja käsittelemään paremmalla tavalla hakemuksia. Ja meillä on sitten tässä jonkinnäköinen task force, tai mitä nyt sitten ikinä haluaa kutsua, tai jonkinnäköinen tällainen niin kuin helpdesk, niin että voisimme paremmin keskustella hakijoiden kanssa. Tämä on ensimmäinen askel käytännön tasolla. Sitten me olemme käyttäneet äh, enemmän ja enemmän äh, uudenlaisia mekanismeja niin, että voisimme parantaa vuoropuhelua. Joten kyllä me haluamme ja teemmekin tämän 2011. Danke. Cristina Guterres-Cortines. Cristina Guterres-Cortines, olkaa hyvä. Muchas gracias, muchas gracias señora por... Kiitoksia. Kiitoksia teille, että olette täällä paikalla. Olen pitänyt tavastanne vastata kysymyksiin ja kysy- vastauksista, jotka aina pohjaavat tieteeseen. E-, etkä ole, ettekä ole antaneet tunteiden viedä. Espanjassa meitä huolestuttaa valtavasti Marokon tuonti. Siihen ei kohdistu valvontaa koskien käytettyjä kasvintorjunta-aineita tai tai siemeniä, kun EU:ssa ei myöskään valvota tuontikiintiöitä. Tiedämme, että, että on valtavia määriä tuonteja, joita ei valvota ollenkaan. Mitä te ja EFSA teette analysoidaksenne näitä tuotteita, jotka ovat erityisen, erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla, ja nämä ovat tuotteita, jotka tulevat elintarvikemarkkinoille Marokosta. Toinen kysymys Onko teillä tietoa siitä, missä määrin GM-kasveilla voitaisiin käyttää vähemmän kasvinsuojeluaineita? So on the first question, which is related to... Ensimmäinen kysymys liittyy tuontiin. Emme ole vastuussa, kuten tiedätte, tuonnin valvonnasta. Kuitenkin tästä nyt on tullut aika säännöllistä, että komissio pyytää meitä antamaan tieteellistä tukea, kun tuote on tulossa Euroopan markkinoille, jossa kontaminantti on tai ongelma on huomattu. Ja sen vuoksi 2007 lisättiin tämä herkkä vastaamisvalmius se on otettu ydinarvoihimme. Niin, että sitten voimme antaa no, nopean tieteellisen lausunnon muutamassa päivässä, jotta voimme riskinhallitsijoita auttaa hätätilanteessa. Tätä käytettiin melamiinisasiassa, nikotiinissa, kiinnossa tulleesta sienistä, sienissä. Irlannin tapauksessa se käytettiin myös. Ja se on osoittautunut hyödylliseksi, kun vältetään suuria kriisejä ja suojellaan kansanterveyttä GMOista emme voi antaa yleistä vastausta kysymykseenne. Asioita täytyy käsitellä tapauskohtaisesti. Ja tässä tietyt niin GMOt kehitetään niin, että yritetään vähentää torjunta-aineiden käyttöä, mikä mielestäni olemassa olevan lainsäädännön kontekstissa on jotain sellaista, että saamme sen tietona – kutakin asiaa koskee, mutta meillä ei ole toimivaltaa asiaa tutkia, joten riskiarvioinnin tehokkuutta tai mahdollisia etuja ei ole kyseessä GMOon liittyen. Se saattaa olla osa toimivaltuuttamme tulevaisuudesta, näin ei ole. Ruolisäännössä niin teemme, teemme sen myös torjunta mutta ei ole vastuuta, tai meillä ei ole annettu vastuuta mitään tähän mennessä liittyen, liittyen pregunta. No sé si podrá contestarme a esto. En tiedä, voitteko vastata seuraavaan kysymykseen. Tarkoittaako se, että teillä ei ole mitään vastuutta tuontituotteita koskien, Otan huomioon millaisia määriä tulee, kun välimeren markkinoita avaavat? Tarkoittaako tämä sitä, että jonkun viranomaisen olisi valvottava näitä tuotteita ja markkinoita. Tuotteita on tulossa Pohjois-Afrikasta yhä enemmän. I think we, um, yes, we are already... Kyllä, varmaankin nyt jo operoimme elintarvikealalla, kuten muillakin aloilla, siinä asiayhteydessä, että globalisaatio lisääntyy, tähän varmaan viittaatte. Eikä tämä ole pelkästään EFSAn toimivaltuus, mutta voi sanoa hyvin, että Euroopan elintarviketurvallisuusjärjestelmässä tulee paljon mekanismeja ja sääntelyä käyttöön, mutta myöskin elimiä, jotka ovat kompetentteja valvonnassa ja sen varmistamisessa, että tuotteet, jotka tulevat Euroopan markkinoille, eivät vaikuta kielteisesti terveyteen, erityisesti kuluttajien terveyteen. Tässä vastaisin, että EFSAna Kuten olen sanonut, olemme rakentaneet järjestelmän, jossa on hyvin pieni tiimi, jossa pyrimme tarkkailemaan sitä, mitä tapahtuu muiden kuin säännellyjen tuotteiden osalta, jotta voidaan varmistaa, että pystyisimme yksilöimään aikaisin mahdolliset esiin tulevat riskit. Ja sitten, jos jotain tapahtuu, niin mielestäni tärkeä asia on se, että olemme riskinhallitsijoiden palveluksessa, teidän ja komission palveluksessa, että voimme antaa nopeita tieteellisiä lausuntoja, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ja suojella mahdollisesti kuluttajia mahdollisesti joltakin tuotteelta. Chair. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Tietän, että varmasti, että on kaksi epidemiaa eli liikalihavuus ja diabetes ja esimerkiksi kakkostyypin diabetiksen määrä on kasvanut todella paljon. Minua huolestuttaa myös erityisesti lasten liikalihavuus ja nykyinen taloudellinen tilanne, koska vaikuttaa siltä, että vanhemmat eivät lähde näiden terveellisempien vaihtoehtojen mukaan. Miten EFSA toimii tässä niin, että voisitte tukea terveellisempää ravintoa? Tiedän, että tämä on hankala tehtävä ja se on yleensä niin, todella vaikeata, mutta silti minusta tämä on aihe, jossa pitäisi toimia. Mutta tarvitaanko tähänkin sitten vain lisää henkilökuntaa ja homma hoituu sillä? Yes, indeed we have... Kiitoksia. Todellakin meillä on osamme. Ravinto on osa mandaattiemme perustamisasetuksessa. Ja täytyy jatkaa sitä, että annamme tieteellisiä lausuntoja, jotka liittyvät näihin asioihin erityisesti, jotta voidaan riskihallitsijoita auttaa tekemään oikeita päätöksiä ja jotta he voivat tehdä tehokasta julkista politiikkaa. Emme ole tätä tehneet pelkästään terveysvättimien suhteen, vaan myöskin viitearvojen suhteen ravintoaineissa, jossa olemme jo käsitelleet monia näitä niin kutsuttuja makroravintoaineita antaneet lausuntoja. Olemme kehittäneet, että metodologiassa voidaan jäsenvaltioita auttaa muuttamaan nämä, ravin, nämä viitearvot tällaisiksi ruokavalio suuntaviivoiksi, ohjeeksi, siis emme syö ravintoiltavaa ruokaa. Joten todellakin meidän täytyy jatkaa sitä, että investoidaan siihen, että jatkamme tuen antamista teille tässä asiassa. Then, uh, no additional questions. Ei lisää kysymystä sitten Salvatore Tarella. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten olette huomanneet näistä kysymyksistä, tässä valiokunnassa olemme hyvin kiinnostuneita EFSAn toiminnasta. Tänä aamuna äh, kollega Berlaat on asia käsittelyssä hyväksymme tarkistuksen, jossa pidetään EFSAn roolia tärkeänä, kun se arvioi elintarvikealan riskejä. Toivoimme, että kaikki kaikissa jäsenvaltioissa olisi vastaavallisia kansallisia laitoksia, jotka tekisivät yhteistyötä tämän eurooppalaisen viranomaisen kanssa. Italiassa on olemassa laki, jonka mukaan olisi pitänyt perustaa kansallinen viranomainen, mutta tätä ei ole kuitenkaan vielä perustettu. No minä en tietenkään pyydä teiltä arviota yhden jäsenvaltion lainsäädännöstä. Se ei kuulu teidän toimivaltuuksiinne, mutta haluaisin pyytää teknistä ulkopuolista eh, arviointia teidän oman kokemuksenne perusteella. Kun ajatellaan kansallisen elimen perustamista, joka tekisi yhteistyötä eurooppalaisen elimen kanssa, voisiko tämä olla hyödyllisempää kuin toisen tyyppinen asioiden järjestelmä? It's clear that you have very... On selvää, että on hyvin erilaisia järjestelmiä eri jäsenvaltioissa ja kuten sanoitte, 10-12 Äh, heillä on äh, kansalliset äh, elintarviketurvallisuusvirastot ja muita siihen liittyviä riskinarviointaelimiä ja toisilla jäsenvaltioilla ei ole mitään. Ja se vaikeuttaa tehokasta yhteistyötä. Ja jos te puhutte Italiasta, niin voin kertoa, että teillä tai meillä on hyvin tehokasta yhteistyötä Italian kanssa. Italia on yksi niistä jäsenvaltioista, joka on ehkä kaikkein aktiivisin mitä tulee näihin erilaisiin tarjouskilpailuprojekteihin riskin arvioinnin alalla. Ei ole mitään institutionaalista mallia, vaan kaikkein tärkeintä on jäsenvaltion halu tehdä yhteistyötä niin, että voimme välttää päällekkäisyyksiä, saamme aikaan synergiaa ja pyrimme parantamaan kansanterveyttä. Okei, okay. Dann kommen wir zur dritten. Sitten kolmas kysymyskierros. Sitoutumaton jäsen. Ei ole paikalla jäsenjärjestä, ei toista. Sitten seuraava on Karl Schlüter vihreistä. We have discussed here and you said the experts are independent. Kiitos. Täällä on puhuttu asiantuntijoista, riippumattomuudesta ja riskien takia on kritisoitu. No niin, minä istun täällä teidän takananne. Minun kysymykseni onkin, viimeis, viimeksi, kun teidän piti arvioida tällaista tieteellistä tutkimusta. Se liittyi moniin tällaisiin GMO-suunnitelmien yhdistämiseen. Ja silloin te sanoitte, että on epätodennäköistä, että tämä tulee muuttumaan. On epätodennäköistä, että toksisuus muuttuisi. Mutta me kaikki tiedämme, että yksi plus yksi plus yksi, mitä tulee myrkyllisyyteen, kun lisätään useita aiheita, aine, ainesosia voi ollakin enemmän kuin neljä. Joten te vain arvioitte, ettekä te tehneet mitään tai pyytäneet mitään lisää muuta kuin tämän 42 päivän kanojen ruokintatesten. Eli siis tämä kaikki perustuu vain 42 päivän kanojen ruokintaan. Miten te voitte sen perusteella sanoa mitään? Se on hyvin lyhyt aika ja mitä sitten tulee näihin muihin mahdollisiin äh, päästöihin, vahingonpäästöihin. Me emme ole ollenkaan tyytyväisiä tähän riskinhallintaan. Uh, Kiitoksia. Ensinnäkin siitä, kun viitattiin epävarmuuksiin ja se, että kuten sanotte, niin joskus käytän näitä tasana epätodennäköisesti. Se, mitä voidaan saada viimeisimmistä tiedosta perustuen siihen ja dataa, jota on saatu. Mutta vaikka sen näin sanon, niin meidän täytyy varmistaa, että emme tee riskiarviointia ennen kuin tuote tulee markkinoille, vaan että Euroopassa annetaan mahdollisuus seurata riskiä niin, että esimerkiksi ennakoidut vaikutukset yksilöitäisiin myöskin markkinoiden tulon jälkeisessä valvontajärjestelmässä. Ja sen vuoksi jatkamme työtä tässä perustuen pyyntöihin, joita saamme komissiolta. Komissio haluaa, joka vuosi EFSA antaa tieteellisen raportin, jossa arvioimme dataa, jota saamme jäsenvaltioista ja GMO-yhtiöiltä liittyen siihen, mitä, minkälaisia huomioita on tehty kentällä ja sitten katsotaan, että onko ennakoituja vaikutuksia vai onko niin, että potentiaalinen riski, joka yksilöityy, ovatko ne realisoituneet. Tämä olisi ensimmäinen vastauksen. Rehukokeista emme sulje niitä pois. Sanomme ohjeissamme, että saattaisimme tarvita jossakin olosuhteissa perustuen alkuperäiseen toimeen, jossa vertailemme ekvivalentteja ehkä pitäisi kehittää lisätoksisuustestejä. Ja tässä workshopissa juuri keskustelemme tästä, josta puhuin, jossa toivon, että asiantuntijat eri taustoista osallistuvat aktiivisesti. Ympäristöriskiarvioinnista olemme julkaisseet uudelleenarvioinnin tästä perustuen komission pyyntöön Tämä vahvistaa tätä metodologiaa arvioida pitkän aikavälin vaikutuksia muuntogeenisistä organismeista niiden osalta ympäristöä. Tämä antaa myös mahdollisuuden kerätä enemmän tietoa ja sitten varmistaa, että jatkamme sekä kansanterveyden että ympäristön suojelua muuntogeenisten organismien alalla. Okei, okay, next uh, question. Kiitoksia. Seuraava Lisäkysymys, selvä. 10 seconds. I mean, I understand that... Ymmärrän siis, että me olemme silloin koeeläimiä. Miksi ei pyydetä lisätestejä, kun on kysymys ihan uudesta asiasta? Tässä lisätään neljä ylimääräistä ainetta yhteen kasviin. Miksi te ette silloin pyydä mitään lisätekstiä, koska alkuperäinen ruokintatesti oli hyvin lyhyt ja siinä katsottiin vain näitä ravintosisältöjä? I, I, I think it would be, uh... Mielestäni se heijastaisi todellisuutta, jos sanotaan, että suljemme pois sen, että käyttäisimme 90 päivän testiä. Mutta se mitä sanon, emmekä ole ainoa, kun sanomme, että tämä ei ole asianmukaista, että ruokintakokeita alusta lähtien pyydetään systemaattisesti. Olemme että määritellään, että missä olosuhteessa se tulee tärkeäksi. Mutta olemme valmiita keskusteluun eri asiantuntijoiden kanssa tästä nimenomaisesta asiasta. Ja keskustelemme tästä 2011. Ries. Frederik Ries. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ainakin kymmenen kysymystä on jo asetettu koskien tieteellisten asiantuntijoiden riippumattomuutta. Ymmärrätte varmasti, että, että meille nämä ovat juuri tärkeimpiä asioita. En nyt halua jälleen kerran palata näihin periaatteisiin, vaan ottaisin esiin yhden tapauksen joka koskee bisfenoli A. Olen aika ihmeessäni, ettei sitä ole vielä otettu esille, mutta se on hyvä minulle, koska kolmannella kierroksella ei enää paljon ole jäs, ehkä jäljellä asioita. Komissio tekee ehdotuksen käsittääkseni helmi- tai maaliskuussa on tulossa lau, lausunto teidän virastoltanne on teksti syyskuulta, josta ei oikein saada selvää. Haluaisin, että puhuisitte siitä Corinne Lepangin kanssa järjestimme kuulemistilaisuuden. Siinä oli 50 tutkimusta, jossa ainoastaan kaksi totesi aineen vaarattomuuden lähinnä tuttipulloissa. Yksi jäsen antoi vähemmistökannan, joka ei saanut tukea. Kuinka te näette tämän bisfenoli asian parlamentissa? Me myöskin paneudun tähän asiaan ensi vuoden alussa. Uh, uh, uh, Tämä todellakin asiasta lautakunta on ollut kirjainen tämän asian kanssa kuusi kuukautta fenolin kanssa. Meidän tieteellinen lausuntomme näistä Olemme tehneet sitä varten hyvin laajan katsauksen tieteelliseen kirjallisuuteen ja olemme painottuneet samaan aikaan, että sanomme, emme ehdota tämän päivittäisen päiväannoksen arvio, uudelleen arviointia. Olemme määritelleet, kuten muut organisaatiot maailmassa, että joitakin tutkimuksia yksilöivät aiempien vaikutus tasoja, mutta niissä on puutteita. Eli tässä on epävarmuustekijät, jotka olemme ottaneet esille selkeästi lausunnossamme. Ja sitten riskihallitsijat ovat käyttäneet sitä. Erityisesti koska on tärkeää sanoa, että tässä workshop, joka on järjestetty WHO puitteissa muutama viikko sitten, on tehnyt samanlaisia johtopäätöksiä kuin me. Se, mikä tässä on tärkeää, että jatkamme tapaa, jolla ilmaisemme epävarmuustekijöitä, koska riskinhallitsijalla on tärkeää, kun se tekee päätöksiä, mm, misata, mitata sitä luottamusta, jota heillä voi olla tieteen viimeisimpään tilaan. Ja myöskin riippuen keskustelusta yhteiskunnassa, niin riippuu se, että keskitytäänkö enemmän epävarmuustekijöihin vai ei. Ja tässä tullaan varovaisuusperiaatteen, ennaltavarautumisperiaatteen toteuttamiseen. EFSAssa meillä on tunne, että täytyy jatkaa läheistä seurantaa tutkimuksen kehityksestä tulevina kuukausina ja vuosina. Olemme myös arvioineet tiedoksenne tätä kemikaali ainetta, joka korvaa fenolin, erityisesti napeissa. Koska jos korvaajankin täytyy olla turvallinen. Oui, merci. Je, je comprends la difficulté de votre... Kiitoksia, ymmärrän kyllä, mikä kantainen vaikeus on, mutta me, meillä on oikeus kyllä myös joskus kuulla rohkeitakin kannanottoja ottaen huomioon teidän rajoituksenne. Olen elektromagneettisesta aalloista kuullut virastolta kannanottoja. Siellä ollaan päästy eteenpäin vielä ala kysymys. Mainitsitte aivan lyhyesti eurobarometrin tutkimuksen koskien yleisön myönteistä suhteutumista ja media ja muut. Te sanotte, että haluatte olla mukana yhteiskunnallisissa keskusteluissa ja samoilla linjoilla kansalaisten kanssa. Mitä aiotte tehdä tulevina vietänä vuotena, niin että voisitte fokusoida tähän asiaan? Um, you, I, I would agree with you that um, we need to be... samaa mieltä, että täytyy olla vaikuttavampia tiedotustyössämme ja se on yksi oppi, joka on saatu viime vuosina, kun on tehty kokeiluja tiedotustoimilla – sen vuoksi varmistamme myös, että käytämme resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Ja aiomme kehittää temaattisemman lähestymistavan tiedotustyöhömme erityisesti aloilla, joilla voimme selittää, miten työmme vaikuttaa kansanterveyteen. Joten esimerkiksi selvitämme, selitämme paremmin työtämme zoonoosin osalta, joka on hyvin tärkeää työtä. Uskoakseni Euroopassa olemme päässeet hyvin eteenpäin tämän patogeenin vähettämisessä elintarvikeketjussa. Tässä nimenomaisessa tapauksessa voimme selvittää, mikä on EFSAn osa ja selvittää, miten EFSAa käytetään riskin arvioijien keskuudessa, riskinhallitsijan keskuudessa, parlamentissa, komissiossa ja niin edelleen jäsenvaltiossa. Se ei muuta tiedotustyötämme olennaisesti, vaan sitä tapaa, jolla teemme sitä, joten olemme tehokkaampia. Riippumattomuus on myös tärkeä avainteema, josta täytyy tiedottaa. Kerromme, miksi vienti on mukana toimissa ja miksi täytyy varmistaa, että ei ole turistiriitaa. Ja miksi samana on kuitenkin mahdotonta sanoa, että emme koskaan tekisi työtä asiantuntijan kanssa, jotka eivät olisi koskaan olleet olleet yhteydessä, no sanotaan toimialan tai muiden järjestöjen kanssa, koska tästä on tullut tärkeä osa julkisen tutkimustyön asiaa. Kiitos. Teitä kutsutaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseksi mutta työnne kattaa muitakin äh, aloja, kuten esimerkiksi GMOiden ympäristövaikutukset ja kloonaus. Tarkastelette myös eläinten hyvinvointikysymyksiä. Minkälainen tasapaino tässä työssänne on? Oletteko te tällainen elintarviketurvallisuusviranomainen ensin? koska esimerkiksi kloonauksen suhteen, mitä komissio sanoo aina meille, niin EFSA sanoo meille, että se on turvallista. Tämä on äh, elintarviketurvallisuusvirasto ja silloin tätä on turvallista syödä. Eli onko teillä sellainen olo, että jokin elementti olisi tärkeämpi kuin toinen, kun te esittelette tuloksia, esimerkiksi GMOista tai kloonauksesta? Eli siis mikä on tärkein? No, I, I think um, indeed uh, food... Todellakin. turvallisuus tai vaikutus ihmisen terveyteen on tämä tärkeä missio, joka meille on annettu. Se näkyy myös meidän nimessämme. Kun arvioimme tuotteita, tekniikoita, saatamme arvioida lisäksi muita näkökohtia, ja tämä onkin kehittynyt. Eläinten hyvinvointi, ympäristö, tehokkuus neljättä. Niin tämä otetaan osaksi kattavaa lausuntoa, jossa ei koskaan kuitenkaan unohdeta, että turvallisuus on toimivaltuutemme ydin. Monilaisella asiantuntijuudella olemme pystyneet määrittelemään Euroopassa sekä henkilökuntamme kautta että ulkoisten asiantuntijoiden kautta olemme pystyneet hallitsemaan tämän integroidun lähestymättävän, jossa emme anna lausunto pelkästään turvallisuudesta, vaan muistakin aspekteista, joita te lainsäätäjänä, riskinhallitsijana pyydätte, koska tarvitsemme koska haluatte kattavamman lähestymistavan. Ja mielestäni se on toiminut oikein hyvin. Ja se, että ei koskaan unohdeta turvallisuutta, kun katsotaan esimerkiksi eläinten hyvinvointia, tai tehokkuutta on hyvin tärkeää. Ja näin täytyy jatkoa tulevaisuudessakin. So you never look at the... Joten te ette koskaan katso, mikä on haluttavaa, mikä on tarvittava, haluammeko me kloonattua lihaa. Ja sitten, mitä Jill Girling sanoi kansallisista elintarvikevirastoista. Euroopan tason ajatuksenahan olisi korvata tämä kansallinen työ vai onko tämä vain äh, nyt äh, työn päällekkäisyyttä? Um, um, I, don't think we, we would say... Mielestäni emme sanoisi niin, että katsomme halut, että on joku toivottava vai ei, mutta kun katsotaan jonkun tuotteen tehokkuutta, niin siinä tietysti katsotaan, että tuleeko tuotteesta jotain etua, joko viljelijälle, joka sitä käyttää, eläimelle, joka sitä syö, tai ympäristölle, tai kuluttajalle, joka kuluttaa tätä tuotetta. Tässä sanoisin, että tämä muistuttaa kovin tätä tuotteen toivottavuutta. Ei meillä on eri mandaatti kuin kansallisilla elintarviketurvallisuusviranomaisilla ja mielestäni kilpailua siinä mielessä ei ole. Että EFSassa emme koskaan tutki asioita, jotka ovat relevantteja vain paikallisella tai kansallisella tasolla. Se on ilmeistä, se ei ole toimivaltuutemme. Meidän täytyy keskittyä siihen, joka on relevanttia EU-tasolla. Mutta tämän tehdäksemme meidän täytyy saada tietoa kansallisilta virastoilta, täytyy saada sieltä asiantuntijuutta, täytyy päästä käyttämään heidän asiantuntijuuttaan. Että sen vuoksi olemme järjest... saaneet tämän järjestelmän, jossa EFSA liitetään kansallisten virastojen tieteelliseen työhön. Ja tätä ulottuvuutta täytyy tukea myös tulevaisuudessa. Danke, Elisabetta Gardini. Elisabetta Karini, olkaa hyvä. Te grazie, direttori. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtaja. Täällä on jo paljon asioita sanottu. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta. Haluaisin vielä palata hetkeksi näihin terveysväittämiin. Ne herättävät äh, paljon huolta nämä niin sanotut funktionaaliset äh, EFSAn terveysväittämät lääkkeitä varten annettavat äh, arviot ovat joskus antaneet erilaisia ja päinvastaisia tuloksia kuin muut suositukset, jotka ovat tulleet tieteen piiristä. Haluaisin kysyä, haluatteko tarkastaa lähestymistapanne? ja ottaa mahdollisesti huomioon jo annetut lausunnot. Sitten työtavasta, työmäärä varmasti on lisääntymässä, ottaen huomioon myös elintarvikkeiden kuluttajatietoja koskeva direktiiviä. Sitten tämän syrjään henkilökunnan ja budjetin lisääminen, olisiko jotakin muita tapoja tehostaa viranomaisen toimintaa? Uh, thank you. Um, so... Kiitos. Se työ jota me teemme terveysväittämien parissa. Me teemme sitä mandattimme puitteissa, jota me olemme saaneet lainsäätäjiltä ja terveysväittämä lainsäädäntön pohjalta, jonka mukaan meidän täytyy huolehtia siitä, että terveysväittämien pohjana on tieteelliset todisteet, yleiset tieteelliset todisteet, ja tämä on hyvin vaativa konsepti, ja tämän pohjalta me työskentelemme. Me olemme laatineet tällaisen neuvonta-asiakirjan niin, että hakijat ja teollisuus ymmärtäisivät paremmin, mitkä vaatimukset ovat, mitä me heiltä vaadimme, niin että tämä on hyväksyttävissä ja millä tavalla me arvioimme sen tiedon, jota he meille lähettävät. Teidän kysymykseni liittyy myös siihen, millä tavalla voisimme parantaa vuoropuhelua näiden hakijoiden kanssa että heillä olisi jonkinnäköinen tällainen lista, jonka pohjalta he voisivat toimia ja, ja, ja jo ensimmäinen hakemus olisi parempi. Meillä on tässä ollut erilaisia workshoppeja. Käynnistämme ne tällä viikolla ja kutsumme paikalle asiantuntijoita teollisuuden parista erityisesti tiettyisiin erityisterveysväittämien suhteen esimerkiksi immuniteetin kannalta. Ja tulemme keskustelemaan sitten, mikä on ravintotieteen näkemys. Ja sitten EFSA ja teollisuus vaihtaa mielipiteitä niin, että ymmärtäisimme toisiamme paremmin ja niin, että me saamme jatkossa parempia hakemuksia. Terveysväittämistä me työskentelemme hyvin läheisesti komission kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että keskitymme prioriteetteihin. Ja uskoakseni me olemme olleet aika menestyksekkäitä siltä osin, että komissio on auttanut meitä identifioimaan, mitkä prioriteetit ovat. Ja sen vuoksi meillä on tällä hetkellä nämä botaaniset tuotteet esimerkiksi. Tämä on hyvin vaativaa työtä. Tuotteita ja terveysväittämiä on valtava määrä – ja tulemme aikarajojen puitteissa vastaamaan näihin hakemuksiin. Sitten viimeinen kysymys menee SNDlle. Dan Jörgensen ei ole täällä, joten Dagmar saa esittää kysymyksen. Kiitos. Haluaisin palata tähän punaiseen lankaan, joka on laatu tieteellisten lausuntojen laatu ja GMO ja riippumattomuus. Me tiedämme ja te tiedätte pääongelman. Pyytäisin, että te jälleen kerran tämän vastaisit. Minä tiedän vastauksen, mutta ehkä kollegatkin haluavat sen tietää. Millä tavalla varmistatte sen, että saatte parhaan mahdollisen asiantuntemuksen, tieteellisen asiantuntemuksen? Miten te voitte olla varmoja siitä, että te saatte nuoria, lahjakkaita tiedemiehiä palvelukseenne? Ja esimerkiksi, että miten voidaan varmistaa kaikki nämä terveysväittämät ja että ne voidaan käsitellä, vaikkakaan henkilökunta ei ole tarpeeksi. Ja ottaen huomioon se mandaatti ja asetus, jota me emme muuttaneet, mikä oli tyhmää, miten vaikeata on laajentaa teidän tehtäväänne, kun otetaan huomioon kaikki se, mitä yhteiskunta teiltä vaatii, ei ainoastaan tieteellisesti, mutta esimerkiksi kloonauksen kannalta, mikä on yhteiskunnan etu ja tarve ja miten vaikeata tämä on teille ja voisitteko te ehkä lopuksi vielä kertoa, että mitä te haluaisitte? No niin, me olemme Olemme nyt sitten vieneet päätöksen tämän kysykierroksen ja minä olisin kysynyt itse asiassa samaa kuin mitä Dagmar, joka nyt oikeastaan veti yhteen koko tämän kuulemisen. Ja tämä osoittaa, että olemme hyvin huolissamme elintarvikkeista ja elintarvikeketjusta. Ja näistä keinoista. Kysymys EFSAn riippumattomuudesta, asiakirjojen laatu, ja myös mahdollisuus tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Nämä ovat näitä suuria kysymyskomplekseja, joita täällä on nyt esitetty moneen kertaan. No niin, Rova Gislän Lanelilla on tässä vielä viisi minuuttia aikaa vetää yhteen tämä kuulemistilaisuus ja vielä vastata tähän viimeiseen kysymykseen. Thank you very much. Um, indeed, uh, it is... Kiitos kovasti, todellakin, kuten sanotte. Dagmar on vaikea asia tämä, mutta tärkeä toimivaltuus meillä EFSassa on. Tulevaisuudessakin jatkamme sitä, että suojelemme turvallisuutta, eläinten hyvinvointia. Meillä on hyvät välineet mielestäni siinä mielessä, että EFSA ei ole enää se uusi virasto, jota se oli 4-5 vuotta sitten. Teidän tukemme ansiosta olemme pyrkineet monella tapaa parantamaan me metodejamme. Meillä on paremmat virtaviivaistetummat prosessit, olemme saaneet enemmän resursseja ulkoisesti sisäisesti. Meillä on huomattavasti parannettu tieteellistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa jota ei ollut olemassa ennen niin vuotta 2007. Olemme myös eriyttäneet vaikuttavalla tavalla tätä asiantuntijuutta. Se on nyt monialaista. Samaan aikaan tunnustamme, että haasteita tulee koko ajan lisää, koska kuten sanottu, vaatimuksia on koko ajan lisää. Juuri viittasin siihen, että meillä on 900 tieteellistä pyyntöä komissiolta melkein kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna. Tämä täytyy tunnustaa. Ja tämä haluaisin myös kertoa teille, että olemme valmiit jatkamaan parhaan mahdollisen tuen antamista teille varjostamme myös, että käytämme parhaalla mahdollisella tavalla resurssimme hyväksi. Ja palaan siihen, mitä Rovode Lang sanoi. Kyse ei ole pelkästään rahan pyytämisestä ja henkilökunnan pyytämisestä. Me pyrimme itsekin parantamaan ponnistuksiamme. Kun otetaan huomioon elintarvikkeiden ruoan tärkeys terveydellemme otetaan huomioon myös se merkitys ja tärkeys, joka elintarvikealalla on Euroopan taloudessa. Otetaan huomioon se, että kun pyritään täyttämään tarpeet, joita teillä on riskienhallitsijoina, että saat sitten kattavampia lausuntoja pelkästään turvallisuudesta, ymmärrystä, tehokkuudesta, eduista ja niin edelleen. Että olemme virittäytyneet yhteiskunnalliseen keskusteluun ja voimme auttaa teitä tekemään päätöksiä, jotka perustuvat kattavampaan tieteelliseen lausuntoon. Mekin haluaisimme lisätukea teiltä. Mekin pyrimme siihen perustuen kommentteihin ja kysymyksiin, joita kysytte joita seuraamme. Avoimuus, tapa, jolla ilmaisemme epävarmuustekijöitä, avoimempi vuoropuhelu niidenkin kanssa, jotka kyseenalaistavat tieteellisen, tieteellisen lausuntomme. On tärkeää, että tunnustamme. Kyllä on tärkeää tehdä työtä riippumattomuuden puolesta, mutta se on, on yhtä tärkeää, että varmistamme, että puhumme niille, jotka eivät aina usko meihin, että yksilöimme, että miten voimme tehdä tieteellisistä lausunnoista parempia, selkeämpiä, ottaen huomioon paremmin epävarmuustekijät, käsitellään tieteellistä kysymystä, joka yhteiskunnalla on paremmalla tavalla. Ja tämän parissa teemme työtä tulevina vuosina. Ja toivon, että saamme jatkossakin sen tuen, jota olemme saaneet tästä valiokunnasta myös seuraavan viiden vuoden aikana. Kiitos kovasti. Kiitos. Kuuleminen on päättynyt. Kiitokset kollegoille kaikista kysymyksistä ja Shislana neljälle vastauksista. Kandidaattorit tapaavat kello 15 käsittelemään komis- komissiolle kirjoitettavaa kirjettä tämän kuulemisen arviointina. Ja kello 16 jatkamme sitten edelleen kokoustamme täällä. Tänne tulee silloin Jacqueline McGlades, Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtaja. Hän tulee esittelemään uusimman raportin. Istunto on päättynyt.